asianomaisille tahoille. Puhemies kiittää myöskin tulkkeja. Istunto päättyy tähän. Aika pitkäksi meni kuitenkin. Melkein viisi. Mikähän tuolla on, koska se